Welcome to this meeting. Uh, uh, Tervetuloa kokoukseen. Esityslista luonnos varmasti voidaan hyväksyä seuraavin muutoksin. Äänestys kohdasta viisi. Epävarmat työsopimukset. Se on siirretty myöhemmäksi tiedoksi, tiedoksi teille vain. Ja niin kuin tiedätte, Meillä on uusi aikataulu tälle kokoukselle ja se tarkoittaa sitä, että me jatkamme iltapäivälle jo kello 14 alkaen. Meillä on siis lyhempi tauko ja se tarkoittaa sitä, että voimme päättää kokouksen hyvissä ajoin, koska joidenkin täytyy lähteä lentokentälle tai junalle. Ja tulkeille myös. Olemme siis jatkamassa kello 14 iltapäivällä kokousta. Kaikki kielet ovat käytössänne, paitsi Kroatia ja Malta. Ja tänä aamuna meillä on 17 hengen vierailijaryhmä paikalla. He kuuntelevat täällä kokoustamme ja Rova Regner on heidät kutsunut. Hän on tulossa kokoukseen paikalle. Ja kyllä meillä on Maltan tulkkaus niille, jotka halusivat. Ja sitten ensin voisimme hyväksyä ensimmäinen huhtikuuta, 16. huhtikuuta pöytäkirjat. Ja sitten aloitammekin äänestyksen. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskorttinne. Me aloitamme kompromissitekstistä, joka on hyväksytty Koreperissä eh, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin eh, muuttamisesta merenkulkijoiden osalta lopullinen äänestyslista. Ensimmäinen käsittely neuvostossa sähköinen äänestys ja nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Tulos on 42 puolesta, yksi vasta vastaan. Ja vielä kerran haluan kiittää vastuussa, asiasta vastuussa ollutta Morin Chartier edustajaa. Ja sitten menemme suoraan kohtaan kuusi, koska Viitonen on siirretty myöhemmäksi. Ja aloitamme 122 tarkistuksesta ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 on vedetty pois. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 125 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja katsotaan koneellisesti vielä 126 tarkistus. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi KA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan uudestaan vielä 129. Äänestys alkaa siitä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty kolmen äänen enemmistöllä. Ja sitten kompromissi L puolesta ei vaan anteeksi. Menemmekin kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan vielä 134 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se onkin hyväksytty. Ja tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta, ei kun se raukeakin. Kompromissi äh, G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35, 140, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja tarkistus, ei vaan kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan vielä 76 ja äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten menemme tarkistuksen 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja johdantosan kappaleet kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83, ei vaan 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt voimme tarkistaa vielä 88 tarkistuksen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan vielä 98 koneellisesti äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 101 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Ja tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan koneellisesti vielä 103 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan koneellisesti vielä 104. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ei 120, vaan seuraava. Tarkistus 17 puolesta ja 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten viimeinen nimenhuutoäänestys lausuntoluonnoksesta muutettuna. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta, 10 vastaan ja kaksi tyhjää. Congratulations to Mr. Lenners. Ja seuraavaksi tuleekin kohta seitsemän. Tutkimuksen ja innovoinnin hyödyttämättömät mahdollisuudet sinisessä taloudessa työpaikkojen kasvun luomiseksi. Ja kompromissi A ensimmäisenä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta. Katsotaan tuo edelleen. Kyllä se oli selvä. No hyvä. Yhdeksän, tarkistus yhdeksän. Katsotaan se koneellisesti ja äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyi. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta, 12 äh, puolesta, tyhjää, hyväksytty. Ja 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Siinä on suullinen tarkistus sd ryhmästä lisää luotettavaa tietoa voisi edistää. Ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan vielä 16 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää katsoa vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmekymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 eh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy katsoa vielä koneellisesti, joten äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan vielä Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, siinä on toinenkin osa kompromississa. niin me, meidän täytyy äänestää toisesta osasta erikseen lisäyksenä kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja katsotaan vielä toinen osa koneellisesti ja äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljällä äänellä. Ja sitten tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme 80 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos muutettuna äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyi. Hyväksytty 51 puolta ääntä. We'll go to item eight. Seuraavaksi kohta kahdeksan. kertomus miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien yhdenvertaisten kohteluperiaatteen täyttöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Aloitetaan tarkasta kuusi puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tarkistus 17. Äänestys alkaa. Tarkistus siis. Äänestys päättyy hyväksytty kuudella äänellä. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25, suullinen tarkistus vihreiltä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, suullisella tarkistuksella, puol- vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistan 206. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi D. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi G. Äänestys alkaa ja nyt se päättyy. Hyväksytty 12 äänellä. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 kohta kohdalta ensimmäinen Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, suullinen tarkastus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty Tarkistus kolme. Tarkistus kolme puolesta. vastaa, Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. vastaa, Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus, tarkistus neljä. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausuntoluonnoksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kahdeksan ääntä vastaan. Seuraavaksi äänestämme McIntyre lausuntoluloksesta Refit-ohjelmasta. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Anteeksi. Tarkistetaan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmella äänellä. Tarkistus. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää. Me tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AA. Ottaa tämä koneellisesti. Kompromissi AA. Äänestys alkaa. Ja äänestys on näin päättynyt. Ja se on hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää, ylätty. Tarkistus 14, raukeaa, 13, tarkistetaan 15, äänestys alkaa. Tarkistus 15, siis tarkistusäänestys siitä vielä. Äänestys on edelleenkin käynnissä ja nyt se on päättynyt. Se on hyväksytty yhdellä äänellä. Ne emme huomanneet sitä. Tarkoitus 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kukaan ei halua tarkistaa? Ah, sinä haluat tarkistaa. Okei. Okay. Tarkistus 12 äänestetään uudelleen. Äänestys on avattu. Ja nyt se on myös päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 Tarkistus 17 otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmella äänellä. Kompromissi B. Ottaa sekin koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Ettekö tiedä, että me tarkistimme sen? Se on hylätty, kyllä. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 20. Äästys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 tarkistaa myös. Aloitetaan tämä myöskin koneellisesti äänestys. Äänestys alkaa nyt jo päättyy ja hylätty. Äänestys 21. Äänestys alkaa. Järjestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 19. Ei 27. Tämäkin myöskin koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 28. Sekin koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Ja Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Ja nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi EA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Äh, Tarkoitus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 46. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa tarkistus 46. Äänestys alkaa. ja se on hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Tarkistus 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. 49, 51, 52 ja 53. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Tartus 54. Äänestys alkaa. Ager. Ehkä nyt en ymmärtänyt tässä nyt ihan oikein, mutta olemme tässä äänestämässä nyt koneellisesti vai? Voitteko toistaa vielä? Niin haluaisin kysyä, miksi me äänestämme jokaisen kohdan täällä koneellisesti? Tämä oikeastaan säästää aikaa. No ei ainakaan paljon, toteaa edustaja. Äänestys on etenkin käynnissä. Tarkistus 54. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Äänestys eilenkin käynnissä. Äänestys päättyy. Hylätty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Raukeaa. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty yhdellä äänellä. 69 se raukeaa. 71 raukeaa. 74. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 75. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 77. Seitsemän ensin. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 78. Suullisella tarkistuksella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty yhdellä äänellä. yksi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Se raukeaa, mennään Tarkoitus 94. Harkin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 97, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 98. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten menemme seuraavaksi Sata kymmenen, sata yksitoista ja sata kaksitoista äänestys alkaa. Sata kymmenen, sata yksitoista, sata kaksitoista. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G raukeaa. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Meidän pitää palata tarkistuksen 120 ja äänestää siitä. Jos löydämme tarkistuksen 2020, se äänestys alkaa siitä. 120. Me hyppäsimme sen yli. Nyt äänestys päättyy ja hyväksytty. Seuraavaksi 123. Äänestän 123 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu vielä. Tarkistus 123. 24, 25, 26. Ja hyväksytty. Kompromissi H. Raukeaa. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kolme, seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sataneljäkymmentä. Äänestys alkaa. 140 tarkistuksesta on kyse. Äänestys päättyy. Hylätty. 141 yhdessä 122 kanssa. Äänestys alkaa. 122. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi J Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei anteeksi, kyllä mä jatkuu vielä. Nyt se päättyy. Hyväksytty. Sata viisikymmentä yksi. Äänestys alkaa tästä kohdasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu vielä. Nyt äänestys on päättynyt. Hylätty. viisi. Äänestys alkaa. Voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 156. Äänestys alkaa. 156. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata viisikymmentäkahdeksan raukeaa, joten 159 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 160. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestämme kokonaisuudessaan lausuntoluonnoksesta muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Ne, jotka haluat äänestää, ovat varmaankin äänestäneet. Äänestys päättyy. Oletko äänestänyt? Vielä kerran. Vielä kerran loppuäänestys, nimenhuuto äänestys muutetusta laustoluonnoksesta. Nyt meillä on kaikki äänet täällä. Voimme päättää äänestyksen. Hyväksytty. Yeah. Mm. Okay. We take a technical Pidämme tässä pienen teknisen tauon. terrible, terrible, terrible. Yeah. well, we start with this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 Okay, friends, thank you for... No niin, ystävät, kiitoksia tästä äänestyssessiosta. Ja nyt olemme hyvin iloisia, että herra Dombrovskis, äh, varapuheenjohtaja, jonka kaikki tunnemme, on täällä, ja myös komissaarimme Rouva Taisen ja nyt käymme keskustelua jäsennellystä vuoropuhelusta Dombrovskisin ja Tysonin kanssa. Kuten aina, meidän täytyy olla erittäin tehokkaita, kun puhumme ja esitämme kysymyksiä. Mutta ensin annamme puheenvuoron herra Dombrovskisille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi olen iloinen, kun pääsin tänne jäsenneltyyn vuoropuheluun. Minulla on tällä tavoin mahdollisuus näkemysten vaihtoon, kun puhutaan komission työohjelman täytäntöönpanosta ja sen tuloksista seitsemän kuukauden jälkeen tai uuden komission aloittamisen jälkeen. Niin kuin sanoin kuulemisessa viime lokakuussa, minun tehtäväni eh, euron ja eh, sosiaalisen vuoropuhelun eh, tehtävä on hyvin kunnianhimoinen talous- ja sosiaalikysymykset, talous- ja työmarkkinakysymykset laitetaan hyvin tärkeään asemaan tässä vuoropuhelussa. Tässä pitää olla Euroopan parlamentin aktiivisesti mukana ja toivottavasti saamme teiltä tukea siinä, että viemme eteenpäin Euroopan komission talous- ja sosiaaliasioita. Ensinnäkin eurooppalainen ohjausjakso, äskettäin nämä maakohtaiset suositukset tulivat ja keskityn komission työohjelman täytäntöönpanoon ja siitä myös komission jäsen Taisen antaa yksityiskohtaisempia tietoja ajatellen nykyisiä aloitteita. Komissio on sitoutunut parantamaan talouden, talouspolitiikkaa ja talouden hallintoa eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Me teemme yhteistyötä omistajuuden eri osapuolten kanssa ja myös kansallisten osapuolten kanssa. Nyt kun Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat enemmän mukana tässä ohjausjaksossa enemmän kuin aikaisemmin, meidän täytyy va- vielä vahvistaa ja painottaa vastuuvelvollisuutta nyt me olemme tehneet asiasta katsauksen ja täytyy sanoa, että tässä kun mennään oikeaan suuntaan, siinä on tärkeässä osassa ohjausjakso. Me olemme keskittäneet meidän toimintamme juuri tällaisen lähestymistapaan, jossa investointirakenteelliset uudistukset ja finanssi vastuu ovat tärkeitä. Näin myös työllisyysnäkökohdat ovat tulleet esiin hyvin tärkeänä osana ja meillä on uudet työllisyyden suuntaviivat, joiden pohjalta laaditte oman lausuntonne. Ja tämä tuli esiin myös viime helmikuun maakohtaisissa suosituksissa. Ne julkaistiin pari, vuotta sitten, pari kuukautta sitten ja näin saimme hyvin vankan näkemyksen su- suositukset suhtautuivat hyvin selkeästi siihen, että tarvitaan uudistuksia työmarkkinoilla ja elinkeinoelämässä. Tarvitaan toimia jäsenvaltioissa. Ne ovat aivan kriittisiä, jotta saadaan aikaan työpaikkoja ja talouden kasvua. Suositukset ovat myöskin suhteessa niihin tilanteisiin, joita maissa on ja niihin haasteisiin, joita niissä on. Hyvin paljon on erilaisia tilanteita eri maissa. Monet suosituksista keskittyvät rakenneuudistuksiin, jotka ovat olennaisia niille, jotka ovat kärsineet kriisistä ja haluavat nyt palata työmarkkinoille. Muut rakennekysymykset, eli lisää työpaikkoja ja työttömyyteen puuttuminen, ne ovat olennaisia kysymyksiä. Myöskin meidän ehdotuksissamme tulevat eh, esiin samat ajatukset, jotka ovat eh, meidän työohjelmassamme ja tällä tavoin halutaan etuja Euroopan kansalaisille. En minä yksityiskohtiin tässä vaiheessa. Eh, teillä on kokous ajatellen maakohtaisia suosituksia 23. päivä kesäkuuta. Hyvät jäsenet, komissio tekee töitä, jotta voimme puuttua sosiaali- ja talouden haasteisiin. Meillä on uusi eh, alku Euroopalle eh, ja sitä sitä kautta voimme puuttua asioihin. Kaikkien toimielinten pitää olla hyvässä vauhdissa, meidän pitää tehdä hyvää yhteistyötä ja kun edistämme tasapuolisuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa, saamme uusia keinoja, joiden avulla ihmiset voivat palata työvoimaan. Jäsenvaltioissa voimme tukea myös nuorisoa tällä tavoin niin, että päästään koulutuksesta työmarkkinoille ja lisätään sosiaalista kohesiota. Olen erittäin tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka avulla kiivitetään vielä vauhtia tässä toiminnassa ja parlamentti on hyväksynyt tämän. Meitä on työvoiman liikkuvuuspaketti tulossa vielä myöhemmin tänä vuonna ja komission jäsen Taisen puhuu tästä varmasti enemmän. Haluaisin painottaa vielä paria muuta seikkaa komission työohjelmassa – No, ne liittyvät myös teidän työskentelyynne tässä valiokunnassa. Talous- ja rahaliittoa on vahvistettu myös talouskriisin jälkeen. Siitä huolimatta vielä ei ole riittävästi toimittu, jotta saataisiin yhteen valuutta hyvälle tielle. Saataisiin myös uusia työpaikkoja ja talouskasvua meille annettiin valtuutus, jotta valmistelisimme seuraavan vaiheen paremmassa talous, taloudenpidossa EUn alueella ja euroalueella. Ja meillä on tulevina kuukausina mm, neuvostossa tämä esillä. Tämä on yksi painopistealueita silloin, kun halutaan viedä eteenpäin talousrahaliittoa. Viime syksynä julkaisimme niin sanottu six-pack ja two-pack lainsäädäntöpaketit. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tehneet tässä yhteistyötä ja nyt olemme vieneet tätä eteenpäin vielä myös komissiossa. Viime keskiviikkona komissiossa käsiteltiin myös parempaa säädännöskäytäntöä. Siinä katetaan koko sykli ja halutaan parantaa näkyvyyttä, avoimuutta EUn lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Nyt sitten siitä, kun on käynnistetty uudestaan työmarkkinavuoropuhelu, joka on EUn prioriteetteja tällä kaudella. Tässä pidettiin maaliskuun alussa hyvin tärkeä käynnistystilaisuus. Siihen osallistui myös puhemies Schulz ja siinä oli mukana myös työmarkkinaosapuolia. Tästä esimerkkinä eurooppalaisessa ohjausjaksossa on yhä enemmän työmarkkinasuuntautumista ja siinä on haluttu mukaan työmarkkinaosapuolia Eurooppa ja kansallisella tasolla. Ja tämä tuli esiin myös silloin, kun puhuttiin painopistealueista täällä. Ja nyt sitten meille on tulossa maakohtaiset raportit ja meillä on enemmän aikaa kuulemiseen jäsenvaltioiden äh, hallituksien, äh, parlamenttien äh, eri osapuolten kesken koskien maakohtaisia suosituksia. jatkamme näitä konsultointitilaisuuksia nyt kun valmistelemme suosituksia edelleen. Itse olen käynyt useissa maissa eurooppalaisen ohjausjakso vierailujen aikana eri parlamentteja, työmarkkinaosapuolia olen tavannut, keskustellut näistä kysymyksistä, jotka liittyvät maakohtaisiin suosituksiin. Ja myöhemmin tänään menen vielä Kroatiaan eurooppalainen ohjausjakso vierailulle. Tapaan hallituksen, parlamentin eri osapuolia, työmarkkinaosapuolia varsinkin. Ja meidän ehdotuksemme, joka liittyy työllisyyssuuntaviivoihin. Siinä kansalliset työmarkkinaosapuolet, niiden pitäisi myös päästä mukaan, kun asia kehitetään. Me haluamme edelleen mukaan työmarkkinaosapuolet meidän aloitteisiimme, jo, kun haluamme kehittää liikkuvuuspakettia. Ja nyt katsotaan, jos nyt katsotaan omaa aluettani, komissio on kiinnittänyt erityishuomiota siihen, että työmarkkinaosapuolet tulevat mukaan energialiittoon, investointikysymyksiin, samoin kuin kauppapolitiikkaan. 2015 jälkeen meillä on pitkällä aikavälillä paljon strategisia näkökohtia esimerkiksi sosiaalipoliittinen keskustelu, joka on tulossa nyt keskusteluun kesäkuussa. Komissio kehittelee eteenpäin vielä aloitteitamme, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, talouspolitiikkaan. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Odotan kysymyksiänne ja kommenttejanne myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia, herra Dombrovski, seuraava Rova Tyson, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. On mukava olla täällä taas. Ja jatkan nyt, mihin varapuheenjohtaja Dombrovskis jäi. Viittaan tässä viime lokakuun kuulemistilaisuuteen, mitä poliittisiin suuntaviivoihin tulee, jotka Jean-Claude Juncker on antanut. Olen määritellyt neljä prioriteettia työpaikkojen luominen, pääsy työpaikkoihin, sitten myös taidot ja sosiaalinen suojelu. Haluaisin painottaa, mitä me olemme jo tehneet tai käynnistäneet. Sen lisäksi, se mitä Valdis jo kertoi, me lupasimme, että nuorisotyöllisyysohjelma toimisi. On yksi asia luoda töitä, mutta on toinen taata, että kansalaiset ja ennen kaikkea nuoret saavat näitä töitä komissio on ollut mukana aloitteissa, ollut mukana rahoittamassa niitä. Ja esittelijä on myös täällä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Kiitos myös toimielimille. Kiitos teidän tuesta, että saimme eh, muutettua ISF-asetuksen. Ja sehän astui voimaan 21. toukokuuta. Ja viime perjantaina me maksoimme rahat jäsenvaltioille niin, että hankkeet voivat alkaa. 930 miljoonaa euroa on nyt jäsenvaltion ja alueiden käytettävissä. Ja tämän avulla voidaan auttaa 600 000 nuorta vuonna 2015. Ja nyt siis jäsenvaltion tulee toimeenpanna nämä aloitteet. Meidän täytyisi proaktiivisesti tukea jäsenvaltioita ja alueita. Ja minä tulen toki kertomaan edistyksestä, mitä nuorisoaloitteeseen tulee. Ja tämä tapahtuu vuoden 2016 alussa pohjautuen ensimmäiseen arviointiraporttiin, mitä nuorisotyöllisyysaloitteeseen tulee. Sitten pitkän ajan työttömyys, tiedätte, että se on vaikea tauti, johon täytyy puuttia. Puolet työttömistä ovat pitkäaikaistyöttömiä ja lähes 30 prosenttia heistä ovat olleet työttömänä yli kaksi vuotta. Olen tehnyt suositusehdotuksen, joka koskee pitkäaikaistyöttömien integrointia. Tämä tässä suosituksessa otetaan esille toimia liittyen tähän ryhmään ja tämä lähestymistapa on integroiva. Se pohjautuu eh, jokaisen työttömän arviointiin ja tässä otetaan hyödyt ja sosiaalipalvelut, jotta voitaisiin helpottaa näiden henkilöiden integraatio työmarkkinoille. Tässä tehdään yhteistyötä eri palveluntarjoajien välillä. Tätä kautta saadaan niin kutsuttuja one-stop-shoppeja, jonka avulla sitten henkilöt voivat saada kohdistettua tukea. Sitten on työn liikkuvuus. Te tiedätte, että tämä on avaintekijä, kun taistellaan työttömyyttä vastaan. Samanaikaisesti kuitenkin on olemassa väärinkäytön riski, joka täytyy ottaa huomioon. Näistä syistä olen työstämässä työn liikkuvuuspakettia, jossa, jotta voitaisiin tukea työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja samalla auttaa jäsenvaltioita taistelussa väärinkäyttöjä vastaan. Tässä paketissa on ehdotus, jonka avulla sosiaaliturvan koordinaatiasetusta mahdollisesti uudistetaan. Me olemme arvioimassa mahdollisia vaikutuksia eri ryhmiin. Lisäksi paketti, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä, on sellainen, jossa myös tarkastellaan direktiiviä vähetetyistä työntekijöistä. Ja myös sosiaalipolkumyynti on otettu huomioon. Mitä sitten tulee pätevyyteen? Me kaikki tiedämme, että pätevyys on tärkeää, kun puhumme kilpailukyvystä. Kriisin aikana miljoonia työpaikkoja on menetetty ja ne, jotka on saatu takaisin, niin niissä on erilaisia vaatimuksia Siksi me tarvitsemme strategisen äh, lähestymistavan, mitä pätevyyksiin tulee, on erilaisia alettoita ja toimia, jotta pätevyyksiä voitaisiin parantaa, mitä työntekijöihin tulee. E, on esimerkiksi tämä äh, harjoitteluhanke. Ja tämä tarvitsee lisävoimaa. Ja sitten myös äh, harjoittelu täytyisi ottaa tässä huomioon ja myös työpaikkojen luominen. Olemme ministeri, tapaamme ministeritasolla eh, Riassa 22. päivä 6. Eh, epävirallisessa ministerineuvostossa. Ja on myös toinen konferenssi, jossa keskitytään näihin kysymyksiin. Ja te olette kysyneet useaan otteeseen, mitä me voimme tehdä vammaisten hyväksi. Yhtenäismarkkinoilla vammaiset kohtaavat monia esteitä. Me keskitymme näihin. Euroopassa on noin 80 miljoonaa vammaista henkilöä ja kun kansalaiset vanhentumat, niin tämä lukumäärä kasvaa. Taloudellekin on tärkeää, että myös vammaiset pääsevät kiinni palveluihin. Siksi komissio on pohtinut ehdotusta, joka poistaisi esteitä jäsenvaltioiden välillä, jotka johtuisivat esteettömyysvaatimuseroista jäsenvaltioiden välillä. Tätä kautta yrityksillä olisi helpompaa toimia rajat ylittävästi. Tätä kautta saataisiin tuettua myös taloutta ja sisämarkkinoita, mutta tärkeämpää vielä on, että tämä tarkoittaisi sisäisesti parempia tuotteita ja palveluja. Ja ennen kaikkea se mahdollistaisi tasavertaiseen tasavertaisia mahdollisuuksia vammaisille henkilöille osallistua työmarkkinoille. Ja sitten vuoden 2015 jälkeen vuonna 2016 on useita toimia, joita on suunniteltu Refitin jälkeen muun muassa. Sitten arvioimme myös direktiivejä koskee työntekijöiden kuulemista, sitten myös työterveys ja turvallisuus, direktiivi ja työaikadirektiivi tehdään myös ehdotuksia seuraavana vuonna. Me haluaisimme nykyaikaistaa sääntelypuitteita niin, että se säilyttää saman suojelutason, mutta kuitenkin helpottaa toimeenpanoa. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, Eurooppa 2020 strategiasta. Tämä pysyy esityslistalla ja se esitetään vuoden lopussa. Me olemme tässä myös tehneet julkisen konsultoinnin ja tulos oli, että tavoitteet tulisi säilyttää. Siinä pyritään järjestämään työtämme paremmin ja Siinä lähetetään myös tärkeä poliittinen viesti, mitä painopistealueisiin tulee. Ja mitä välineisiin tulee, niin niitä ehkä täytyy sopeuttaa, jotta tavoitteisiin päästään. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, koska tämä on vuoropuhelu, niin haluan kuunnella teidän huolenaiheitanne, teidän kantojanne ja keskustella teidän kanssanne. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Nyt aivan lyhyitä kysymyksiä. Ensin koordinaattorit ja sitten molemmat vastaavat suoraan näihin kysymyksiin. Eli saamme tämmöisen ping-pong pöytätennis-tyyppisen keskustelun. EPPn koordinaattori Rakasson. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapuheenjohtaja, kiitoksia komissaari Tyson Komissaari Dombrovskis, 2015 EUn talouspolitiikan valvonta syklissä on nähty vähän parannusta aikaisempiin sykliin verrattuna, aikaisempaan vuosiin verrattuna. Tässä on nyt enemmän sosiaalielementtejä mukana, ja tällä tavoin taataan se, että voidaan myöskin ottaa kasvua paremmin esille. Mutta uskon, että voidaan tehdä vielä enemmän, kuten totesitte, on tämmöisiä maakohtaisia suosituksia talous, politiikasta ja sosiaaliaspekteista. Niin haluaisin kuulla, että pyrkikö varapuheenjohtaja Dobroski nyt tasapainoisempaan suuntaa, vai katsotaanko, ja katsotaanko sosiaalisia indikaattoreja tarkemmin tulevaisuudessa. Olisin kuulla vähän enemmän tästä asiasta. Ja sitten komissaari Tyson, minä haluaisin kuulla, mitä te suosittelette pitkäaikaistyöttömille. Te kerroitte, että te olette tehneet omia suosituksianne. Ja haluaisin mielelläni kuulla tarkemmin, minkälaisia suosituksia teillä on tähän aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia, mitä tulee tähän eurooppalaisen ohjauskauteen ja sosiaali- ja työllisyysindikaattoreiden rooliin. Minä ja komissaari Tyson olemme jo todenneet tässä nyt alusta lähtien, että kyllä tämä on tarkoitusperämme, että annetaan sosiaaliindikaattoreille suurempi rooli, kun päättää talouspolitiikasta ja maakohtaisista suosituksista. Ja uskon, että tämä on jo osittain otettu huomioon maakohtaisissa suosituksissa ja tulemme jatkamaan tällä tiellä seuraavan EUn ohjauskauden aikana. Ja myös tämän vuoden aikana olen päättäneet tekemään vähemmän, mutta paremmin kohdennettuja suosituksia, jotta voimme juuri kohdentaa toimeen sosiaalipolitiikan toimin jäsenvaltiossa. Yeah, thank you. Uh, kiitos kysymyksestä. Mitä näihin sosiaalisiin indikaattoreihin tulee, me teemme yhteistyötä komissaari Moskovicin kanssa jotta työllisyysindikaattorit olisivat mukana näissä toimissa. Mitä sitten pitkäaikaistyöttömiin tulee, mikä, mitkä ovat suositukset? Niin kuin nuorisotakuun kohdalla me haluamme katsoa, miten me voimme opastaa paremmin, miten me voimme antaa parempia palveluita pitkäaikaistyöttömille. Kysymys ei ole siitä, että he löytävät työpaikan, No toki työpaikka täytyy olla ensin olemassa, mutta monet pitkäaikaistyöttömät, tai oikeastaan yksi kolmasosa heistä on, ovat olleet työttömänä yli kaksi vuotta. Siihen liittyy monia muita ongelmia, terveysongelmia, muun muassa lastenhoito-ongelmia ja niin edelleen. Me haluamme, että näillä henkilöillä on parempia palveluita, että nämä henkilöt saadaan integroitua, jotta me voisimme tarjota tällaisen integroidun palvelupaketin, jos, jonka avulla he saavat tukea, jota he tarvitsevat päästäkseen takaisin työmarkkinoille. Tämä on siis tämän suosituksen ydin. Thank you. Uh, I'll give the floor. Kiitos. Jutta Steinrück, SED-ryhmän koordinaattori. niin Dombrovski ja te ja Juncker olette ilmoittaneet että aloitte valistaa sosiaalista vuoropuhelua komission yhteydessä. Ja kun nyt katson keskustelua toimivälinten, toimivälinten sopimuksesta, refit-sopimuksesta, niin tässä oikeastaan vähennetään sosiaalisen vuoropuhelun roolia. Mitä te oikein ajattelette tehdä? Mitä aloitteet teillä on? Ei mitään konferensseja, vaan miten te ajattelette tästä sosiaalista vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä? Ja miten saatte työntekijät paremmin osallistutuksi yrityksissä. Ja Robert Tyson, te puhuitte työvoiman liikkuvuuspaketista ja sitä lähetettyjen työntekijöiden työntekijöiden tilannetta voidaan parantaa, että voidaan parantaa heidän rooliaan. Ja puhuttiin myöskin siitä, että voidaan vahvistaa valvontaa. Ja nyt näen, että jäsenvaltiot ovat pyrkineet lainsäädännöllä estämään laittomia tilanteita – mutta nyt sitten komissio aikoo yrittää tukea tällaisia toimia, joissa katsotaan esivaltion loukkauksia. Miten voimme tulevaisuudessa toimia paremmin tämän asian osalta? Mr. Okay, thank you. So, um... Kiitoksia. Niin, äh, siitä, että vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua Mainitsisin vain muutaman käytännön aloitteen, joihin on jo ryhdytty. Mainitsin jo sen, että vahvistetaan työmarkkinaosapuolten roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa, ja tämä on jo hoitettu tänä vuonna. On annettu oikeastaan enemmän aikaa ja kuultu jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia jäsenvaltioissa. Ja tämä pätee myös seuraavaan kierrokseen Silloin halutaan kansallisella tasolla työmarkkinaosapuolet mukaan vuotuisen kasvuprioriteetteihin. Ja olemme pyytäneet jäsenvaltioita myös palautetta siitä, miten ne ottavat mukaan työmarkkinaosapuolet eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvään konsultointiin. Ja nyt jos halutaan sitten niin aivan lyhyesti parempi säädöskäytäntöaloitteet. Meillä on ollut työmarkkinaosapuolten kanssa kokouksia siitä, miten ne otetaan mukaan. Ja sitten tähän tulevat mukaan myös vaikutusten arvioinnit, julkiset kuulemiset, jotta voidaan ottaa huomioon myös nämä osapuolet työmarkkinaosapuolten lisäksi. Ja sitten kahdenvälinen vuoropuhelu työntekijöiden, työnantajien kanssa. Haluamme edistää tätä, mutta emme voi tietenkään korvata sitä. Meillä on nämä tietyt prioriteetit ajatellen kahdenvälistä vuoropuhelua. Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, niin vastaan hollanniksi. Rova Steinruck kysyi minulta, miten käsittelemme lähetettyjä työntekijöitä. Ja toki tähän liittyy sosiaalinen polkumyynti. Tuemme jäsenvaltioita näissä toimissa ja liikkuvuutta täytyisi parantaa. Me haluamme taistella väärinkäytöksiä vastaan te sanoitte, että jäsenvaltioiden pitäisi myös itse ryhtyä toimiin, mitä sosiaaliseen polkumyyntiin tulee. Te viitatte varmasti tähän kirjeeseen, jonka lähetimme Saksaan liittyen vähimmäispalkkaan kuljetussektorilla. Siellä on otettu minimipalkka käyttöön mielestämme. Tämä on erittäin hyvä asia. Tämä, tätä komissio tukee, mutta toki säännöt täytyy sopeuttaa ja paikkaa eh, liikennesektorilla sitä arvioitiin ja sitä voi sopeuttaa myös rajat ylittäviin eh, palveluihin, mutta ei silloin kun puhutaan eh, kansainvälisistä kuljetuksista, niin silloin tässä täytyy ottaa suhteellisuuskysymykset huomioon ja me olemme tässä nyt odottaneet Saksan vastauksia. Mutta jäsenvaltiot, jotka ottavat äh, sosiaalisia sääntöjä käyttöön, me yritimme tässä yhdessä myös äh, tukea liikkuvuutta, mutta kuitenkaan tässä ei haluta mitään kielteisiä vaikutuksia. Me katsomme, miten me voimme käsitellä tätä ja äh, parantaa tämä. Siis kaikki kuuluu tähän liikkuvuus pakettiin. Okay. You'll get more questions on that, I'm sure. Varmasti saatte vielä lisäkysymyksiä tähän liittyen. Uh, äh, Robert Turner ei ole paikalla. Sitten ECR. Rova McIntyre. Thank you, Madam President. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset molemmille, varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komissaari Tyson, että olette paikan päällä tällä aamupäivällä. Tämä on hyvä asia. Haluaisin palata siitä, mitä totesitte alussa, paremmasta sääntelystä. Minulle parempi sääntely, tämä ei ole mikään ideologia tai absatti asia. Se on todellakin tapa antaa kasvua, ja kasvu luo työpaikkoja. Tämä on ihan perustavan tärkeää työllisyysvaliokunnan työssä. Radonfroskis mainitsi avoimuuden ja konsultaatiot ja kuulemiset, mutta meidän pitäisi keskittyä enemmänkin vaikutusten arviointiin, ex ante arviointiin kautta linjan ja katsoa, mitä voimme saada aikaiseksi. Ja haluaisin kuulla vähän konkreettisia ajatuksia teiltä molemmilta. Kuinka te aiotte noudattaa puheenjohtaja Tömansin ehdotuksia paremmasta sääntelystä. Ja että voidaan taata, että saadaan myöskin rahalle vastinetta. Olen hyvin vaikuttunut siitä, että molemmat puheenjohtajat, aloittavat sitä samaa laulua täällä. Komissaari Tocheiva puhui täällä paremmasta työllisyys, nuorisotyöllisyysaloitteen arvioinnista. Mitä saamme tuloksena tästä investoinnista eihän meillä ole loistavan suurta, valtavan suurta budjettia, joten meidän pitää taata, että se raha, joka käytetään, se tuo ne tulokset, että ainakin toivomme. Ja paremman sääntelyn toinen aspekti, ja herra Tilmans totesi tämän yhdessä aamupäivällä PK-interryhmässä, että meidän pitää katsoa myöskin ei-sääntelyn mahdollisuuksia. Aina paras ratkaisu ei ole sääntelyn lisääminen, vaan meidän pitää jotain älykkäitä tapoja ratkaista ongelmaa. Pyydän tätä, kysyn teiltä molemmilta nyt, mitä täytyy tehdä sen eteen, että voidaan käyttää muutakin keinoa ratkaisemaan kuin sääntelyä? Well, um, as... Niin mitä tulee parempaan sääntelyyn, niin niin kuin jo sanottiin, perusajatuksena on, että silloin kun arvioidaan tarvetta uudelle sääntelylle, niin Mm, ennen kuin teemme päätöksiä, me teemme vaikutuksen arvioinnit, joten analysoimme, minkälaisia seurauksia tulisi olemaan, ja sitten järjestämme julkiset kuulemiset. Otamme mukaan sidosryhmät ja otamme vastaan todellakin palautetta tästä ehdotetusta säädöstoiminnasta. Ja mitä tulee siihen, että miten tämän ymmärrämme sitten. Me haluamme tätä kautta parempaa päätöksentekoa ja tietoisempaa. Usein on paljon väärinkäsityksiä siitä, mikä on parempi sääntely. Meidän mielestämme pitäisi keskittyä prioriteetteihin ja tosiaankin arvioida asiat ennen kuin ehdotetaan mitään säädöksiä ja tällä tavoin saadaan aikaan tasapainoa. Kiitos. Ja, ja, well. Kiitos. Mitä parempaan sääntelyyn tulee, ei meidän tarvitse säädellä enemmän. Komissio on selkeästi sanonut, että me teemme aika vähän uusia ehdotuksia. Me olemme pohtineet sitä, että keskustamme, keskitymme suuriin kysymyksiin ja ennen kaikkea eurooppalaisiin kysymyksiin. Kaikki komissaarit ovat tätä mieltä, kukaan ei ole eri mieltä. Eli me valvomme tätä yhdessä ja me valvomme myös toisiamme. Mitä sitten nämä ei-lainsäädännölliset kysymykset, jos ajattelen tässä omaa salkkua, niin niin mielestäni kumppanuuksia tulisi luoda. Ihmisten täytyy tehdä yhteistyötä esimerkiksi opetuksen ja yrityselämän suhteen. Tähän ei tarvita asiakirjoja. Tämä vain auttaa meitä objektiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Se, että saamme nuoret mukaan. Työpaikkojen luontihan on vaikeaa, mutta meillä on myös huoli siitä, että nuorilla täytyisi olla pätevyys ja nuortenhan täytyy saada kokemuksia. Ja siksi meillä on tämä Learning at Workplace Dual äh, Learning ja oppisopimukset. Ennen kaikkea mitä äh, oppisopimuksiin tulee, niin niitä minä todellakin haluan tukea. Ei mitään uusia asiakirjoja, ei uusia papereita, me yritämme vain saada tähän dynamiikkaan ja tätä kautta me yritämme saada asioita eteenpäin. Ja me emme halua mitään uusia sääntöjä, me haluamme motivoida ja saada luoda kumppanuuksia hyvän tahdon avulla. No, kaikki eivät ole samaa mieltä. Jotkut ö, ovat sitä mieltä, että politiikkaa voi harjoittaa ainoastaan lainsäädännön ja sääntelyn kautta, mutta toivotan, että asiat muuttuvat ja ihmisethän haluavat tuloksia loppujen lopuksi. Kiitos. Thank you. No one representing the ALDE group. Kiitoksia. Kuka ei ole ALDEsta paikalla? Sitten Ines Super Kuesta. Ole hyvä. Obrigada. Eh, Kiitoksia. Puheenjohtaja, minulla on äh, lyhyesti tässä kolme kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy äh, äitiysloma direktiivin. Se on jaettu vastuu teidän ja muiden kollegojen kesken, mutta haluaisin tietää, mikä tilanne on äh, tämän direktiivin suhteen. Voimmeko odottaa uutta ehdotusta? Onko teillä mitään ajatuksia tästä? Ja voisitteko kertoa meille, mikä olisi tällaisella ehdotuksella lähtökohta, varsinkin kun katsotaan, mikä on suojan taso, jota tarjotaan naisille. Ja sitten toinen kysymykseen liittyy eurooppalaiseen nuorisotakuuseen. Erittäin hyvä asia on se, että asiaa on viety eteenpäin niin, että se on tullut mukaan ohjelmaan, mutta kysymykseni kuuluu, onko lainkaan todennäköistä, että äh, niitä rahasummia, joita asiaan liittyy, saataisiin korotettua. Sitten kolmas asia. Tämä liittyy oikeastaan hyvin äh, ajankohtaiseen ongelmaan. Äh, on harjoittelujaksoja, harjoitteluja, jotka korvaavat pysyvät työpaikat äh, niin, että ihmiset äh, loppujen lopuksi joutuvat työ, työttömiksi. Äh, tämä on ongelma tietenkin työttömille, mutta myös nuorille, jotka otetaan harjoittelujaksoille, mutta itse asiassa heillä ei ole minkäännäköistä ennustettavaa tulevaisuutta edessänsä. Onko teillä mitään Aikumusta tarkkailla tätä tilannetta nuoristakuun yhteydessä niin, että harjoittelujaksot ja harjoittelupaikat eivät korvaisi pysyviä työpaikkoja, koska ei ihmisiä voida heittää pihalle ja sitten ottaa harjoittelijoita tilalle. Tomroski. Kiitokset kysymyksistä tähän ensimmäiseen kysymykseen vain lyhyesti. viime kuukausina aikana ollut paljon ponnisteluja, että saataisiin äitiyslomasta sopimus aikaiseksi. Ikävä kyllä, neuvoston kanssa tämä ei vielä saatu aikaiseksi. Joten jatkamme tämän asian työstämistä. Ainakin me sitoudumme siinä, siihen, että parannetaan tätä tasapainoa. Ja jos emme pysty sitten tällä ehdotuksella samaan aikaan yhteisymmärryksen ja teemme sitten uuden ehdotuksen, jolla voidaan sitten ehkä päästä yhteisymmärrykseen. Ja sitten nuorisotakuu. No, tällä hetkellä me keskitymme juuri tämänhetkisen nuorisotakuun täytäntöön panoon. Ja juuri mitä tällä hetkellä jaetaan jäsenvaltioiden suuntaan. Me olemme keskustelleet tästä monet kerrat. Olemme valmiita laajentamaan aloitutta rahoituksen osalta. Mutta tällä hetkellä keskitymme siihen, tästä saa operatiivista toimintaa. Ja on the... Kiitos, mitä nuorisotyöttömyysaloitteeseen tulee. Hat on varattu kahdeksi vuodeksi eri ja vuosina 14-15 rahat oli tarkoitus käyttää, mutta haluaisin kertoa teille, että myös Euroopan sosiaalirahaston rahoja voidaan käyttää tähän nuorisotyöttömyysaloitteeseen. Puhutaan 9,5 miljardista seitsemän vuoden ajaksi. Ja näitä käytetään siis juuri nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa. Ja ei tämä tarkoita, että kun tämä ajanjakson ohje, että ei olisi enää mitään tukea. Meidän täytyy sitten vuoden 2015 jälkeen arvioida, tarvitsemmeko jotain tiettyjä rahastoja vielä lisäksi. No sitten nämä oppisopimus- ja harjoittelupaikkakysymykset te otitte tärkeän kysymyksen esille. Ja juuri nuorilla on usein tällaisia työpaikkoja, oppisopimuskoulutusta, harjoittelua. Täm, nämä työpaikat ovat usein epävarmoja, mutta tietysti tämä on hyvä, jos tietää, että saa paremman sopimuksen myöhemmin. Sitten, jos luotaan suositukset eri maista. On maita, joissa tehdään huomioita, joka liittyy työmarkkinoiden segmentointiin. En nyt saa sitä sen enempää, kun että on paljon eroja. On ö, henkilöitä, joilla on hyvä suoja, mutta on myös henkilöitä, jotka eivät kuulu tähän maailmaan. He, he, heillä on hyvin paljon määräaikaisia sopimuksia ja me Olemme sanoneet, että tämä on hyvä niin kauan kuin se on porras parempaan sopimukseen, mutta se ei saa olla mitään pitkäkeskoista. Me seuraamme tätä ja niihin puututaan sitten maakohtaisissa suosituksissa. Ja sitten mitä oppisopimuksiin ja harjoitteluun tulee, niiden täytyy olla laadullisia – ei tässä ole kysymys siitä, että nuori parkataan kahdeksi kuukaudeksi johonkin. Täytyy tarjota sosiaalinen suojelu. Tässä täytyy olla mahdollisuus oppia jotain, pätevöityä ja tätä kautta sitten nuoret saavat myös vahvemman aseman työmarkkinoilla. Thank you. Kiitoksia. G. Lambert seuraavaksi. Ole hyvä. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy tähän strategiseen suuntaan, Erityisesti vihreä työpaikkojen agenda ja sitten 2020 strategia ja hiilidioksidivuorot ja ilmastokeskustelut tämän vuoden lopulla, jossa meillä on sitoutuminen, että pyritään muuttamaan parempien työpaikkojen suuntaan. Minua kiinnostaisi kuulla, kuinka komission työllisyyspuolella, kuinka tämä tulee mukaan tähän, mitä näissä Pariisin keskusteluissa tullaan sitten keskustelemaan, miten tämä tulee tapahtumaan. Ja miten tämä konsepti ottaa mukaan pätevöittämisstrategiaan. Ja ottaako huomioon tietyt pätevyydet, jotka sopivat tietyille sektoreille vai katsotaanko pelkästään vain yleisesti pätevyyksiä. Ja onko tässä on maakohtaisia suosituksia tulossa tai alueellista suunnittelua. Ja sitten työmarkkinajärjestöjen osalta tiedämme myöskin, että tämä on, yrityksissä sektorilla pitää olla työmarkkinajärjestöjen osallistumista. Se, se aiheuttaa myöskin siihen, että, että saadaan muutoksia aikaan ja käyttää resursseja paremmin ja, ja hiili hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Miten tämä on mukana teidän agendassanne? Okei. Okay. Um. Niin, aivan ensiksi, niin kuin tiedätte, komission tiedonanto on annettu 2013 ja siinä painotetaan vihreitä, vihreiden työpaikkojen luomista ja niitä toimenpiteitä, joihin pitää ryhtyä, jotta voidaan vahvistaa niin sanotusti työpotentiaalia vihreällä agendalla. Me painotimme tätä työpaikkojen luomispotentiaalia myös omassa paketissamme, joten tässä on selvä yhteys. Sitten kysyitte maakohtaisista suosituksista. Sanoin, että me olemme pyrkineet kohdennetuimpiin äh, suosituksiin, joissa keskitytään sosiaali- ja talouskysymyksiin. Tässä suhteessa meillä ei ole tänä vuonna energiaa koskevia suosituksia. Äh, emme halua äh, siis mennä päällekkäin sellaisten asioiden kanssa, jotka tulevat muissa, muilla aloilla esiin. Ja Tämä liittyy muun muassa energiaunioniin. Tietenkin 2020 tavoitteet, jos niihin katsotaan, niin edelleenkin teemme töitä, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin ja käymme läpi uudestaan 2020 strategiaa. Esimerkiksi päästötavoitteet on sanottu, että edistystä mitä tulee muihin tavoitteisiin, esimerkiksi työllisyys ja köyhyyden vähentäminen. Madam Tyson. Thank you well. uh, yeah. Kiitos puheenjohtaja. Rouva Lambert. Tietysti työpaikat muuttuvat, työpaikkojen laatu muuttuu, tietysti vaatimukset myös muuttuvat. Ja kriisin aikana hyvin paljon työpaikkoja menetettiin. Ja toki tässä täytyy ottaa myös talouden vihertäminen huomioon, niin se tulee muuttamaan taloutta ja työpaikat muuttuvat. Ja toki pätevyys on tässä yksi erittäin tärkeä kysymys. Täytyy työstää pätevyyksiä, jotta talouden vihertäminen on äh, mahdollista. Eli tähän täytyy kiinnittää huomiota, kun puhumme pätevyyksistä. Tämä on yksi sektori, jota täytyy tukea. Ja me toki olemme tietoisia tästä, että täm, tähän täytyy kiinnittää huomiota ja että se vaatii muutoksia, mitä pätevyyksiin tulee. Ja, joten en nyt voi tänään sanoa, tarkempaa, mutta kuitenkin tämä käy käsi kädessä myös jäsenvaltioiden alueiden opetuksen kanssa. Mutta meidän täytyisi tarkastella toki tässä yhteydessä, miten me voisimme tietysti myös sertifioida tiettyä opetusta ja niin edelleen. Thank you very much. Kiitos kovasti. Ja nyt annan Laura Aikealle puheenvuoron EKR-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komissio jäsen tavroskille ja Tissonille. tavroskille muutama kysymys. Voitteko kommentoida näitä talousnäkyviä tälle keväälle ja erityisesti työttömyystilannetta ja niin eroja euroalueen ja EU, ei-euroalueen välillä. Voitteko antaa oman kommenttinne tähän? Ja sitten edust, herra Rotoitimäsman puhui täällä myöskin paremmasta sääntelystä ja myös pk-yrityksen tuesta ja annetaan näin työllisyyttä ja kasvua. Paljon sanoja, mutta konkreettisesti, mitä mitä tästä tulee? Mitä refitistä seuraa? Mitä konkreettista saamme tästä? Sitten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu. Te puhuitte, että pitäisi saada yhteisymmärrys Kerikan tuesta ja tämän, tämän tien heti täällä perottiin, että haluan tietää, missä tilanteesta tässä ollaan mennä nyt oikein komissaari Thyssen, te kommentoitte paljon eh, meidän, meidän eh, linjamme mukaisesti. Nuorisotakuussa on meillä Italiassa ollut eh, ongelmia vielä pitkälti. Haluaisin kuulla, mikä tilanne on. Ja sitten myöskin tilintarkastustuomioistuin tulee varmaan kertoa meille, mitä ongelmia tämän asian suhteen olla. Meitä suitetaan, että olemme yksi huonoimpia tämän välinen käyttäjistä. Emme ole luoneet tarpeeksi työpaikkoja, emme ole tarpeeksi luoneet myöskin tehokkaita välineitä. Ja tämä, tänään erityisesti myöskin Italian lehdistössä todettiin, että OECD tuomitsee meitä, että pelkästään nuorisomme ei ole työttömänä, vaan myöskin hyvin vähän pätevä työntekoon. Ja tämä erityisesti Cinque Stelle puoluetta jotenkin hyödyttää. Haluaisin kuulla tarkemmin, koska teidän kantanne saadaan kuulla. Ja sitten komission jäsen Dombrovski, miten aiotte tukea työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelua jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltiot tietenkin haluavat tässä lisätietoa. Jos, kun meillä Italiassa on tilannetta vaikka kouluuudistuksen suhteen, niin työmarkkinajärjestöt ovat kovinkaan ollut tyytyväisiä meidän kouluuudistukseemme. Miten voidaan ottaa heidän kantansa paremmin huomioon, koska muuten he tuntuvat, että heitä vain huijataan näissä uudistuksissa. Mr. Dombrovski. Herra Dombrovskis, olkaa hyvä. Kiitos. Aika paljon äh, vasta- vastattavaa minuutista. Ensinnäkin talousennusteista. On aivan selvää, että kevään talousennusteessa näkyy paranevaa talouskasvua 1,5 prosenttia euroalue ja 1,8 koko EU. Ja työttömyys on laskussa sekä euroalueella että koko EUssa. Periaatteessa tällä hetkellä nähtävissä, että 11,7 euroalueella ja korkeampi tuolla koko EU-alueella, mutta edistystä on kuitenkin sekä euroalueella että koko EU:ssa. Tietenkin on paljon eroja eri jäsenvaltioiden välillä, koska niillä on hyvin merkittävästi erilaiset työttömyystasot, mutta siellä on selvä trendi menossa alaspäin. Ja sitten Refit-aloite. Siinä kyse on enemmänkin päätöksenteosta ja lainsäädäntöprosessista. Eli siinä on kuulemiset hoidettu ja vaikutusten arvioinnit ja tällä tavoin jatkamme näiden aloitteiden parissa tasapainoisemmin päätöksiä tehden. Kiitos. Ja, ja, ja Kiitos puheenjohtaja. Me tiedämme, että Italiassa nuorisotyöttömyys on erittäin korkea. Ja jos me katsomme koulutustasoa, Italiassa. Siellä on hyvin paljon korkeakoulutettuja. Tämä on aika suuri ongelma. Ja ei tämä varmasti nuorisotakuun kautta kaikkia pystytä äh, ratkaisemaan. Ponnisteluja tehdään, mutta rakenteellisia muutoksia tehdään lähinnä tämän nuorisotakuun kautta niin että voitaisiin integroida ihmisiä takaisin työmarkkinoille. Tässä tuetaan yksittäisiä nuoria. Toki Italian tilannetta täytyy seurata. Tässä ei tarkastella onko määrärahat käytetty, vaan mitä on saavutettu Eli mikä on lopputulos? Se on tärkeintä. Ja arvioinnissa mm, me tarkastelemme sitä, mitä tapahtuu puoli vuotta myöhemmin, onko määrärahojen avulla saatu aikaiseksi työpaikkoja. Eli tällaista arviointia suoritetaan myös. On olemassa indikaattoreita, joiden pohjalta arviointia tehdään. Ne on luotu yhdessä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja siellä on myös laatukriteereitä otettu huomioon, jotta voidaan taata, että nuorisotakuu saavuttaa tavoitteensa. Ja tätä seurataan sitten myös näissä maakohtaisissa suosituksissa. Me emme pysy tekemään ihmeitä muutamassa kuukaudessa. Ei kaikkia ongelmia voida ratkaista, mutta rakennemuutosten kautta yritämme luoda erilaisen ilmapiirin niin, että kaikilla nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet. Kiitos. Thank you. Now we'll uh, proceed. Kiitoksia. Sitten puhujalistalle. Täällä on paljon puhujia. Ja meillä on vielä äänestyksiäkin jäljellä, jota jatkamme myöhemmin. Mutta tämä on mielenkiintoinen keskustelu, joten pyrkää olemaan sanaisia minuutin kysymyksiä. Ja miettikää, onko se herra Dubrovskille vai Rovan Tysonille. Ja sitten saatte lyhyitä, lyhyitä vastauksia näihin. Ja pyrimme käymään puhujaluettelun läpi. En tiedä pystymmekö tähän, mutta teemme parhaamme. Puhujalista seuraavanlainen. Jongerius, Mann, Benify, Becker, Trebesius, eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova and Pirinski. Anybody miss one? Okay. That means that... Niin. Pitäkää siis kiinni minuutin puheenvuoroista ja myöskin komission jäsenet. Rova Moran olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, komission jäsenet, haluaisin ensimmäiseksi kiittää teitä tehokkuudesta tässä nuorisotavoitteen etukäteisrahoituksessa. Tässä on oltu hyvin tehokkaita kolme ja puoli eh, kuukautta siihen, että saimme koko eh, asian päätökseen. Erittäin hyvä, että nopeasti saatiin viime perjantaina varat jäsenvaltioille. Meidän pitää todellakin pyrkiä tällaiseen tehokkuuteen, jotta kansalaiset Euroopassa eh, pystyvät luottamaan. Ensimmäinen kysymykseni liittyy 25-30-vuotiaisiin nuoriin. Tiedätte, että kun me otimme käyttöön Euroopan sosiaalirahaston, niin huomasimme, että on yhtä paljon 15-25-vuotiaita työttömiä kuin 25-30-vuotiaita. Mitä aiotte tehdä tämän ikäisille? He ovat usein nuoria, jotka jäävät yliopistoon, koska heillä ei ole työpaikkaa löydettävissä. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä sanoitte pätevyyksistä. Miten voimme painottaa pätevyyksiä ja taitoja, kun vaaditaan nuorilta kokemusta? Meidän pitäisi pystyä muuttamaan sekä ajatusmaailmaa eh, että eh, se pitäisi hoitaa sekä koulutuksessa että eh, Euroopassa. Ja sitten nämä vammaiset, se on tietenkin teille läheinen aihe, miten voidaan kehittää tutkimusta ja kehitystä, joka liittyy vammaisten mukaanottamiseen siinä ei riitä pelkkä tahto, vaan pitää olla myös tutkimuksesta. Kiitos. Two minutes. Kiitoksia, tässä on kaksi minuuttia. Älkää muut, tehkö näin. Olkaa Probeer korte antwoorden. Yritän vastata lyhyesti. Kiitos Rovomerään. Kiitoksia näistä myönteisistä sanoista, mitä yhteistyöhön tulee nuorisotakuun toteuttamisen suhteen. Haluan kiittää kaikkia. Tämä on ollut yhteistyötä ja yhteistyöllä olemme saavuttaneet tämän kaiken. No sitten eh, pätevyys. Meidän täytyy antaa nuorille mahdollisuus ensimmäiseen kokemukseen. Tästä on kysymys. Yritysmaailmassa täytyy ymmärtää, että täytyy olla myös mahdollisuus oppia yritysmaailmassa. Toki, toki on varmasti myös opintoja, jotka suuntavat suoraan työmaailmaan, mutta tarvitaan kuitenkin paljon enemmän kumppanuuksia, koska ne nuoret, jotka ovat saaneet koulutuksen, että heidät voitaisiin valmistella työmaailmaan, oppisopimuskoulutus, harjoittelu ja niin edelleen. Tämä kaikki on tärkeää No sitten äh, äh, tarvitsemme innovaatiota ja tutkimusta, mitä äh, vammaisiin henkilöihin tulee. Toki palveluita täytyisi harmonisoida. On tietenkin olemassa kilpailuja, mitä palveluihin tulee. Toki tämä on sisämarkkinoiden eto. Tätä kautta saamme tutkimusta, uudistuksia ja sitten se hyödyttää myös ihmisiä, jotka tarvitsevat näitä palveluita. Myös tämä Accessibility Act on tässä erittäin tärkeässä asemassa. Thank you, Madam Jungerius. Kiitoksia, Marcelius. Ja minä vraag is Kiitos. Minä yritän nyt olla nopea. Komissaari Täisen vasta vastustatteko refit-ehdotuksia toimielinten välisessä sopimuksessa, jossa rajoitetaan työmarkkina osapuolten sopimusmahdollisuuksia. Ja ymmärsinkö nyt oikein, mitä tähän työvoiman liikkeeseen tehokkuuteen tulee, niin tuleeko tässä ennen kaikkea lainsäädäntöehdotuksia? Olisin kyllä hieman pettynyt, koska jos mä haluan puuttua porsaan reikiin, niin meidän täytyy myös ottaa huomioon työmarkkinaosapuolet ja meidän täytyy täyttää lainsäädännöllä nämä porsaan reijät. Ja sitten totesitte. liittyen ilmailusektoriin. Ja tästä hän Gentin yliopisto teki raportin asiaan liittyen. Ja mitä komissio tekee sosiaalisen polkumyynnin lopettamiseksi tällä sektorilla? Ähm, Kiitos. Ensimmäinen kohta jonka esititte yhdessä Timmermans ja Dombrovskin kanssa olemme keskustelleet työmarkkina osapuolten kanssa myös Riassa puhuimme näistä ongelmista, jotka liittyvät sosiaaliseen vuoropuheluun ja toisaalta myös parempaan sääntelyyn. Ja keskustelimme sopimuksesta joita työmarkkinaosapuolet ovat tehneet, riippumattomia sopimuksia, jotka sitten täytyisi toteuttaa lainsäädännön kautta. Eli tässä täytyisi tehdä sitten julkinen konsultaatio, ja näinhän komissiotaholla aina toimitaan. Ja tämä on siis selkeä sopimus työmarkkinaosapuolten kanssa, että näin ei tulisi tuoda Me tunnemme työmarkkinaosapuolet, kaikkien täytyisi olla samalla lähtöviivalla jotta sosiaalista vuoropuhelua voitaisiin tukea niin kuin sovittiin. Eli kunnioitamme työmarkkina osapuolia, tuemme sosiaalista vuoropuhelua, mutta ei mitään julkista konsultaatiota sopimuksen liittyen, joista on jo sovittu. Mitä sitten liikkuvuuspakettiin tulee, ennen kaikkea työn tekijän näkökulmasta. Me emme ole vielä tehneet päätöksiä, mitä me tulemme tekemään tai mitä me emme tule tekemään, mutta olen vakuuttunut, että me teemme ehdotuksia, kun puhutaan sosiaaliturvan koordinoinnista. Ja me emme ole vielä tehneet päätöksiä lähetettyjen työntekijöiden suhteen, mutta tästä täytyy vielä keskustella. Jos parlamentilla on tärkeitä ehdotuksia, miten me voisimme parantaa lainsäädäntöä, niin toki me otamme sitten kaikki nämä ehdotukset huomioon. Eli siis työ on vielä kesken. No sitten ilmailu ja sitten sosiaaliturvakysymykset. Minä tiedän, että ongelmia on tällä sektorilla. Me tarkastelemme näitä ongelmia ja me myös työskentelemme vastuussa olevan komissaarin kanssa, jotta voisimme puuttua näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Mann. Kiitoksia minuuttia. Tämä on haaste. Hyvä Marianne, me olemme puhuneet tästä eh, lähetystyöntekijöiden asioista aikaisemmin. Tässä on ehkä komission kanssa nyt väärinkäsitys. Puhuttiin jo silloin huolintapalvelun yhteydessä lentokentillä. Tämä koskee myöskin eh, ehkä näitä yritysneuvoksia ovat liian tarpeeksi liikkuvia. Ja sitten tietenkin pitää olla tietyt laatut, tietyt mm, tavoitteet pitää saavuttaa tässä. Meidän pitää jotenkin taata se, että laatu on olemassa. Ja sitten jos vaikka tapahtuu jossain työpaikalla, vaikka rakennustyömaalla tarkastuksia, ja niin takia me haluamme taata sen, että siellä on myöskin sosiaaliturva taattuna ja onnettomuuksissa saadaan sitten tuki. Emme voi haluta sitä, että meillä on totaalia liikkuvuutta, jos me sitten taas laatu on niin huonoa, joka voidaan sitä kyseenalaiseksi. Kaikki me haluamme tietenkin yhtenäismarkkinat, yhtenäistä sääntelyä, mutta emme halua sitä, että laatu, jonka me olemme yhdessä nyt saaneet aikaiseksi, niin työmarkkinajärjestöt saa kyseenalaiseksi. Tästä saatte kyllä meidän tukemme. Kiitoksia. Taisin, äh, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitos. Hyvä Tuomas, olen samaa mieltä kanssasi, mitä huolenaiheisiin tulee ja saavutuksiin Meillä on sisämarkkinat, niiden täytyy toimia ja meillä on myös arvoja, sosiaalisia arvoja. Ja nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja me yritämme tässä päästä edes eteenpäin. meidän täytyy katsoa, toivatko jäsenvaltiot Euroopan lainsäädön mukaan, palaan tässä Saksan vähimmäispalkkaan liikennesektorilla, mutta se, että toimiko se, tässä on tullut hyvin paljon valituksia ja reaktioita, ja nyt tarkastellaan, voidaanko tämä sopeuttaa juridisesti Saksan lainsäädäntöön ja eurooppalaisiin lainsäädäntöön ja myös tieliikennelainsäädännön. Ja nyt me olemme tästä antaneet tiedonannon. Saksalla on kaksi kuukautta aikaa reagoida siihen. Tässä on avoin olevia kysymyksiä, muun muassa mitä transitliikenteeseen tulee. Me yritämme mahdollistaa sisämarkkinoiden toimivuuden, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden täytyy taata hyvä sosiaaliturva tässä yhteydessä. Thank you. Kiitoksia. Penipa, olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsentäisen, niin kuin tiedätte, talouskriisin seurauksena monet lapset kärsivät sosiaalisesta syrjinnästä. 25 miljoonaa 26,7 miljoonaa koko EUn alueella. SJD-ryhmä haluaa torjua lapsiköyhyyttä ja haluaisimme lapsitakuun niin, että lapsilla on oikeus ilmaiseen lastenhoitoon, koulutukseen ja terveydenhoitoon. Haluaisin kysyä, aikooko komissio tukea meidän vetoomustamme ja tukea jäsenvaltioita erityisvaroilla niin, että saadaan aikaan lapsitakuu Eurooppa-tasolla. Kiitos. Ja, ja äh, Lasten köyhyys on suuri ongelma. Nuorilla on vaikea työmarkkinoilla Ennen köyhyys oli vanhempien ongelma, mutta nyt siitä on tullut nuorempien sukupolvien ongelma. Mitä me yritämme tehdä? Ensinnäkin me yritämme taata sosiaaliturvan tukea jäsenvaltioita siinä. Sosiaaliturvan tulisi kattaa koko elinikä. Sitten hyviä perhepalveluita, lastenhoitoa, Nämä ovat äh, suosituksia, jotka käytiin myös maakohtaisista suosituksista. Nämä ovat analyysejä, joita olemme tehneet maakohtaisesti. Eli ihmisiä täytyisi aktivoida, täytyisi taata, että heillä on sosiaalisuoja, mutta kuitenkin täytyisi myös tukea ihmisiä, että he pääsevät takaisin työmarkkinoille, koska oletamme, että tämä on kaikkien tapa taistella köyhyyttä vastaan. No sitten aionko perustaa eurooppalaisen rahaston, jotta me voimme taata, että kaikki nämä oikeudet, jotka mainitsitte, voitaisiin taata. Näin pitkällä me emme tosiaankaan vielä ole. Pitkällä aikavälillä on pohdittu eurooppalaisia rahastoja, jotka olisivat tällaisia automaattisia äh, vakauttajia, mutta näin pitkällä me emme kuitenkaan vielä ole. Tällaisia määrärahoja ei ole, eikä varmasti tulevina vuosinakaan ole, mutta kuitenkin pitkällä aikavälillä tätä tulee pohtia. Euroopan unionia täytyy kuitenkin syventää sosiaalisesti, jotta voisimme auttaa nuoria ja lapsiperheitä. Kiitoksia, edustaja Pekka. Danke, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja Robert Heisenille kysymys. Ensinnäkin toteamus. Erittäin myönteistä, että sosiaalikumppanuutta vahvistetaan. Ja sitten toinen se tämä frontloading, että käyttäisiin proaktiivisesti. Tämän voisin ymmärtää tavallaan tämänhetkisen jäsenvaltioiden status quo ilmoittamisena, ja että voivatko sitten näillä rahoilla käyttää käyttää näitä rahoja hyväkseen nuorisotta, kun puitteissa vai eivät. Ja sitten varapuheenjohtajalle vielä. Korjatka minua, jos olen väärässä. Vähimmäispalkka ja vähem... soveltuva palkka Euroopassa ja vähimmäisoikeudet työntekijöille, eikä mitään harmonisointia sosiaalipolitiikassa. Onko tämä nyt unionin johto linjana tällä hetkellä komissiossa, kyllä vai ei? Ja minne ollaan menossa? Mitä tulevaisuus näyttää? Mr. Dombrovski. Herra Dombrovski. okay. so on Niin äh, kysymyksestä, joka liittyy vähimmäispalkkaan. Aivan selvää. Euroopan komission politiikka on edistää ja käydä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ja rohkaista jäsenvaltioita joissakin va- tapauksissa mutta käytän vähimmäispalkka, jos sitä ei ole. Ja täytyy katsoa kaiken kaikkiaan, että palkkakehitys on muun kehityksen suuntaista ja tämä on meidän toimintamallimme. Mitä tulee sitten sosiaalipolitiikkaan, en sanoisi sosiaalipolitiikan harmonisointi, koska sosiaalipolitiikka on periaatteessa jäsenvaltioiden vastuulla, mutta edelleen on paljolti mahdollisuuksia koordinointiin ja voidaan puuttua tällä tavoin rajat ylittäviin näkökohtiin sosiaalipolitiikassa. Kiitos. Thank you. Can we have a very short answer, although you are not allowed? Aivan lyhyt vastaus vaikka kahdelle. Ei saa sitä kysymyksiä. No aivan lyhyesti, mitä tähän aloitteeseen tulee. Vuonna 2016 tulee ehdotus jos haluatte, voimme keskustella myös täällä siitä ja siinä tarkastellaan eri jäsenvaltioiden ää, tuloksia ja sitten keskustelemme teidän kanssanne täällä. Thank you. Kiitokset. Pepesius. Minulla on kaksi kysymystä Robert Tysonille. Te puhuitte nuorisoaloitteen tukirahoista – ja toimenpiteistä, joita olette tehdä tämän osalta. Haluaisin kuulla teiltä, mitä toimenpiteitä olette ajatelleet, mitä valvontaelimiä haluatte luoda tulevaisuudessa ja miten voidaan taata se, että nuorisoaloitteesta tulee todellakin menestys, koska Kreikan nuorisotyöttömyyslukujen kanssa sitä ei varmaan ihan pelkästään vaan tällä välineellä voida hoitaa. Ja sitten pyydätte enemmän varoja opettajille – ja kaksi miljardia väitettiin perustutkimuksesta annettiin se Junckerin ohjelmaan. Niin tullaanko taas sitä perustutkimusta jollain muilla varoilla tämän jälkeen? Kiitos. Tyson. Kiitos. Mitä me teemme valvoaksenne nuorisotakuuta? Me toki valvomme sitä samalla tavalla kuin kaikkia muita Euroopan määrärahoja. Ei ainoastaan se, onko määrärahat käytetty, se oli ennen suurin huolenaihe, vaan se, onko se käytetty laadullisesti ja mitä sillä on saavutettu. Tämä tulee olevaan pohjana. Tällä tavalla me teemme myös nuorisotakuun kohdalla, kun, niin kuin muidenkin rahojen kohdalla – Monet laittavat, että säännöt ovat liian tiukkoja, mutta me haluamme tietää, mitä rahoilla tehdään ja onko niillä saavutettu jotain laadukasta. Mitä perusopetuksen tulee, se on toki erittäin tärkeää. Täytyy olla myös korkeakouluopetusta ja muuta opetusta, mutta ainoastaan 20 prosenttia ihmisistä osaavat vain peruslukemis- ja laskutaidot. Ja joten perusopetus on todellakin erittäin tärkeää. Thank you, Mr. Balas. Kiitoksia, edustaja Balas. Oui, d'abord pour, euh, niin ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että asioista on tehty jo äh, hyvin selkeitä ehdotuksia ja haluaisimme, että niihin vastata, varsinkin koskien tätä pakettia, joka liittyy liikkuvuuteen. Radomrovskis kysymys. FMI on aliarvioinut sen vaikutuksen, mikä on ollut kuripolitiikalla Kreikassa, varsinkin kun katsotaan nyt näitä budjettinäkökohtia. Ja kysyisin teiltä, kun katsotaan eurooppalaista ohjausjaksoa, se on poliittinen koordinointiväline tällä hetkellä. Onko teillä keinoja, joiden avulla voidaan katsoa niitä, niitä vaikutuksia, joita on maakohtaisilla suosituksilla? Onko mitään tutkimuksia siitä, mikä on makrotaloudellinen vaikutus suosituksilla koska muussa tapauksessa eh, sillä ei ole mitään merkitystä. Kiitos. I take it as a question to Otan tämän kysymys herra Tabrovskille. Uh, Okei. Okay, uh... Niin, kiitokset tästä kysymyksestä. Niin, eurooppaista ja maakohtaista suosituksista. Totta kai, kun me teimme maakohtaisia suosituksia, niin me teimme ne pohjautuen eurooppalaisen ohjausjakson prioriteetteihin ja meidän tutkimuksiimme, joilla pyritään tukemaan sitten investointeja ja rakenneuudistuksia ja ottamaan enemmän fiskaalivastuuta. Ja nämä prioriteetit pyritään sitten muuttamaan konkreettisiin, konkreettisiksi politiikan toimiksi jäsenvaltioissa. Ja kun me annamme maakohtaisia suosituksia, niin me katsomme, että niitä vaikuttaa sitten talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen tässä jäsenvaltiossa. Tämä on kaikki mukana analyysissämme. Ensin me teemme raportteja ja arvoimme haasteita ja sitten kuuntelemme jäsenvaltioiden palautetta ja työmarkkinajärjestöjen palautetta jäsenvaltiossa. Ja sitten katsomme prioriteetteja teidän palautteen pohjalta ja annamme maakohtaisia suosituksia. Kiitoksia. Edustaja Santö. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää Rouva Taisnille kysymyksen. Haluaisin palata liikkuvuuskysymykseen eh, huomioin nämä aloitteet, eh, joihin ryhdytään, jos se suositaan eh, liikkuvuutta, mutta minä haluaisin mennä myös tähän suuntaan. Liikkuvuus on mahdollisuus varsinkin nuorille, mutta haluaisin painottaa myös sitä rajoitusta, joka on liikkuvuudelle tällä hetkellä joillakin alueilla, varsinkin raja-alueilla. Itse asun sellaisella, on monia, monia tekijöitä, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat helpommin mennä rajan yli työhön, esimerkiksi naapurimaahan, esimerkiksi omalla alueellani on sellaisia toimijoita, jotka ovat hyvin innokkaita ja dynaamisia, mutta pitää tunnustaa, että Eh, heitä ei juurikaan kannusteta tähän, koska eh, byrokratia on hyvin eh, rankkaa silloin, kun halutaan hyötyä Euroopan rahoituksesta, silloin kun rohkaistaan niihin toimiin, jotka edesauttavat liikkuvuutta. Nämä ovat hyvin hankalia kysymyksiä, ne pitää hoitaa joka vuosi. Aikaisemmin meillä oli kolme vuotta esimerkiksi kolmivuotisia hankkeita ja minä pelkään, että nämä ongelmat nyt lannistavat näitä toimijoita liikkuvuuskysymyksissä. Ja sitten toinen tekijä on kielten oppiminen. Minun mielestäni se on asia, jota pitäisi tukea. Onko tämän tyyppisiä ehdotuksia? Ja, dank ja, uh, Madame Sander. Kiitos, rouva Sander. Eh, erittäin eh, hyvä, että eh, tosiaan tehdään töitä. Tässä suhteessa on hyvä, että on, on aivan totta, että on sellaisia säännöksiä, jotka eivät helpota elämää, mitä tulee rahoitusnäkymiin, niin Rova Georgieva on tästä täysin tietoinen ja hän katsookin juuri sitä, miten voidaan säännöksiä helpottaa jonka avulla voitaisiin sitten euressia helpottaa. Ja sitten mitä tulee muuhun, rajat ylittävä yhteistyö ja mm, liikkuvuus. Haluta, haluamme vahvistaa euresia ja haluamme saada myös työvoimapalveluiden verkostoa toimimaan paremmin eri jäsenvaltioiden alulla. Olen kuullut kentältä, että se toimii hyvin ja se voi tuoda etuja myös Euresille kaiken kaikkiaan. Kiitos. Thank you, Sean. Kiitoksia, Sean Simon. Thank you, Madam President. Vice President. Kiitoksia puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tovroskis. Voitteko antaa suoran vastauksen lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen? täällä muutetaan sosiaaliturvamääräyksiä, joka on tärkeä asia unionissa. Meillä on tulossa tällä hetkellä kansanäänestys UK, jossa keskeinen kysymys on se, että miksi ulkomaalaiset työntekijät tulla tänne alentamaan palkkojamme. Ja tämä oikeastaan ole näin. Meillä on, uni, meillä on unionissa tietenkin yksittäiset säännöt ja lähetettyjen työntekijöiden säännöt koskevat kaikkia. Ja teidän komission, teidän pitää tehdä jotain. Teidän pitää tehdä perustavanlaatuja toimia. Tarvitsemme uuden lähetettyjen työntekijöiden koskevan direktiivin, jonka Juncker lupasi meille, kun hän pyysi meidän tukeamme hyväksynnälle. Tämä on se, joka saa markkinat toimimaan ja pitää saa markkinat yhdessä. Ilman tätä kaikki romahtaa. Ja jos te ette tätä asiaa hoida, niin UK ei lähde tähän mukaan. Uh, very... Niin, erittäin tärkeää, ettei sekoiteta liik- liikkumisvapautta äh, lähetettyihin työntekijöihin. Ensinnäkin äh, liikku, liikkuvuuden vapaus, se on yksi perusvapauksia ja näin on näin sanonut myös Juncker. Tällaisia asioita ei voi kiistää. Se on EU-alueella voimassa. Lähetetyt työntekijät, se on paljon kapeampi kysymys ja se, ja mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin tietyissä yrityksissä. Siinä annetaan palveluita toisessa jäsenvaltiossa ja nämä ovat tietenkin kysymyksiä, jotka liittyvät äh, direktiivin, kyseisen direktiiviin ja nyt on pyritty tosiaankin äh, sitoutumaan tähän tavoitteeseen, aivan kuten äh, Taisenin kanssa tehdään töitä juuri tähän suuntaan, mutta nyt ei pitäisi sekoittaa näitä kahta asiaa keskenään. Kiitos. Thank you, monsieur. Kiitoksia, edustaja Roland. Niin, hyvä komissaari, haluaisin palata työmarkkinavuoropuheluun. Sanoitte, että se on ensinnäkin työmarkkinaosapuolten kysymys, mutta komissiolla on tärkeä vastuu asiassa, eli siinä annetaan puitteet, joiden avulla voi toteutua työmarkkinavuoropuhelu eh, niin, että siinä lähdetään tosiaan konkreettisiin sopimuksiin, joita pitää saada aikaan. Ja eh, erityisen tärkeitä ovat eh, tämän tyyppiset sopimukset. Meillä on ollut korkean tason konferenssi ja nyt ollaan viemässä päätökseen sopimuksia ja ohjelmia nyt on oikea hetki käynnistää uudestaan Eurooppa-tason sosiaalinen vuoropuhelu, työmarkkinavuoropuhelu. vuoropuhelu ja e, kysyisin tässä, ehkä e, voitaisiin helpottaa edistymistä e, työmarkkinaosapuolten osalta, että katsotaan samalla tavalla kaikkia näkökohtia niin, että voidaan ehdottaa sellaista sopimusta, joka vahvistaa eurooppalaisten koulutuskysymyksiä ja tällä tavoin meillä on paljon työttömyyttä, mutta on kuitenkin myös työvoimapulaa. Kiitos. Uh, okay. Uh, so, uh... Niin, mitä tulee sosiaalisen vuoropuheluun. Kuten totesimme, komissio on sitoutunut siihen, että vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua, vuoropuhelua, ja olemme tehneet jo niin käytännössä. Työmarkkinajärjestöjen rooli on EU-ohjauskaaren puitteissa vahvistettu. Ja nyt viime aikoina on myöskin katsottu tuossa työmarkkinaosapuolten autonomisia sopimuksia paremman sääntelyn puitteissa ja tarvitaan poikkeuksia tietyistä vaikutusten arvioinnista ja julkisissa kuulemissa. Eli ottaa erityisesti huomioon se erityistilanne, joka työmarkkinajärjestöillä on jo perussopimuksissa ja annetaan niille mahdollisuus tehdä autonomisia sopimuksia. Tämä on tavallaan eri tapa toimia kuin yleinen tapa. Ja sitten komissio pyrkii myöskin vahvistamaan kahden keskisiä kontakteja, että voidaan saada autonomisiin sopimuksiin, mutta tämä nähdään vasta sitten loppuvaiheessa. Kuitenkin loppuksi tämä on ensinnäkin työnantajien työntekijöiden rooli käydä kahden keskisiin keskusteluihin. On myöskin ollut kolmen keskisiä vuoropuheluja ja pyrimme etsimään tällä hetkellä uusia tapoja, jotta voidaan vahvistaa tätä kolme kolmikanta neuvottelua työmarkkinoisapuolten kesken. Kiitoksia edustaja Pashi. Through the chair, I'd like to thank... Niin haluaisin kiittää äh, varapuheenjohtaja Dombrovskisia ja komission jäsenää äh, Taisin ja siitä, että olette täällä paikalla. Oli mielenkiintoista huomata, kun vastasitte italialaiselle jäsenelle. Sanoitte, että seuraatte tapahtumia Italiassa, mutta kysyisin, seuraatteko eh, tapahtumia omassa maassani Isossa Britanniassa. Me olemme esimerkki siitä, että ollaan onnistuttu, olemme menestyneet, menestynein talous Yhdysvaltain jälkeen kaksi miljoonaa työpaikkaa 2010 jälkeen ja me olemme sitoutuneet luomaan kaksi miljoonaa työpaikkaa lisää työtä kaikille, jotka haluavat työpaikan. Miten me olemme tässä onnistuneet? työllisyydestä on tullut paljon houkuttelevampaa kuin toivoton työttömyys. Hyvinvointi nähdään ei minään elämäntyliratkaisuna, vaan elämän lankana Ihmiset halutaan pois hankalista tilanteista. Emme halua, että minimipalkkalaiset maksavat veroja. Tähän pyrimme. Aika paljon on sanottu nuorisosta ja työllisyydestä, työttömyydestä. Ja te sanotte, että nuoriso voisi käydä yliopistojen kautta työelämään, mutta sanoisin, että oppisopimus on myös vastaus. Me olemme sitoutuneet kolmeen miljoonaan työ, oppisopimuspaikkaan Isossa Britanniassa. Kysyisin, minkä tähden näitä ei voi olla lisää Euroopassa niin, että ei, näin voisivat työnantajat saada haluamansa työntekijät. Kiitos. Joo. Arvo se on varmaankin teidän kysymyksenne, olkaa hyvä. Joo. Thank eh, you well. Eh. Kiitos näistä tiedoista. Me tuemme parhaita käytänteitä. Jos jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan, niin emme me ole esteenä. Me suosittelemme oppisopimuskoulutusta. Me käännymme tässä työnantajien puoleen Joissakin maissa on enemmän perinteitä, enemmän halukkuutta toimia näin, mutta me yritämme kuitenkin pitää dynamiikkaa yllä ja katsoa, mitä voidaan tehdä, jotta oppisopimuskoulutuksesta tulisi normaalimpi tila, koska tämä ei nyt ole tasavertainen tilanne kaikissa jäsenvaltioissa. Thank you. Kiitoksia, Rainka. Thank you, Madam Chair. I will have a very quick question for me. Kiitoksia. Aivan nopea kysymys. Ehkä kumpikin komission jäsen voi vastata. Halusin tietää teiltä, mitä te olette mieltä eh, sosiaalisista minimistandardeista, joita tarvitsemme kiireellisesti EU-ssa. Teettekö teitä töitä, jotta edistetään sosiaalista suojelua kaikille tällä, tässä kaudessa. Kiitos. Thank you. Thank you Kiitoksia. Meillä on sosiaaliagenda, eli talous- ja rahaunia ja syvennetään ja myös sosiaalisia kysymyksiä. Kysyitte henkilökohtaista mielipidettä. Toki tärkeintä on, mikä on kollegion mielipide lähestymme tätä kysymystä yhdessä, mutta minä henkilökohtaisesti puollan sitä, että olisi tällaisia minimistandardeja, mitä sosiaaliturvaan tulee, että me voimme huolehtia, että me joudut tällaisen spiraaliin. Jäsenvaltiolla on omat vastuus, vastuunsa mutta yhdessä työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa me tulemme ponnistelemaan tämän eteen. Ja indikaattoreita on olemassa, mitä minimisosiaaliturvaan tulee, mutta me tarvitsemme myös, myös uusia indikaattoreita, esimerkiksi mitä minimipalkkaan tulee eri jäsenvaltioissa. Me emme toki voi harmonisoida tätä, se on vain periaate. Thank you very much. Kiitoksia. Eh, edustaja Lopes. Kiitoksia eh, kummallekin komission jäsenille Minun yksinkertainen kysymykseni liittyy eh, työllisyyspalveluihin Eurooppa-tasolla. Tästä olemme puhuneet jo vuosia. Tästä on, tätä on käsitelty jo ministerien kokouksissa ja komissio on tehnyt asiasta selvityksenkin ja siihen on puututtu myös teknisellä tasolla. Haluaisin teidän näkemyksenne sosiaalinen ulottuvuus niin, että voidaan laajentaa euroalueelta tätä samoin myös makrotaloudellisesta näkökulmasta. Kyse on siis solidaarisuudesta niin, että voidaan kohdata makrotaloudellisesti tällaiset asymmetriset hyökkäykset, joita tällä hetkellä on ja tästä haluaisin myös varapuheenjohtajan näkemyksen. Uh, Okei, okay. uh, this Niin, tämä on yksi niitä aiheita, joka on esille taloudellisen ja rahaliiton syventämisessä. Ja katsottiin, että on myöskin maasta ehkä luoda EU-tason työttömyys takujärjestelmä. Ja kuten totesin tässä alustavassa kommentissa, viisi puheenjohtajaa luo uutta puitteistoa ja pyritään kehittämään talous- ja rahaliittoa tämän pohjalta. He ajattelut erottaa tämän neuvostolle ensi kuussa. Tietenkään en tiedä tästä sisällöstä sen enempää, en voi sitä arvioida. Mutta yleisesti ottaen tällä hetkellä ollaan mennessä lyhyen aikavälin asioiden hoitamiseen, mitä voidaan tehdä välittömästi, ja pitkän aikavälin asiat. Ja tämä on juuri yksi niistä elementeistä, joista keskustellaan myös niin sanotun euroalueen fiskaalikapasiteetin yhteydessä – mutta tässä vaiheessa en voi viiden puheenjohtajan ehdotusta ja raporttia vielä kommentoida, koska olette tällä hetkellä viimeisessä tämän loppuvaiheeseen. Mutta tämä on tulossa kuitenkin. Eh, Soidorova. Ještě Sojdorova. Děkuji za tento strukturovaný dialog oběma zástupcům komise a... Kiitos. Mm Haluaisin kiittää molempia tästä jäsennellystä vuoropuhelusta. Rova Taisille, Taisille kysymys. Uskon, että investoinnit ja työn tykkäminen ovat hyvä yhdistelmä. Tätä kautta voidaan sitten vähentää työttömyyttä. Tsekin tasavallas toimii suhteellisen hyvin, mutta meillä on kuitenkin ongelmia, mitä köyhien työllistymiseen tulee. Minun kysymykseni kuuluu, että voitaisiinko hankkeita yksinkertaistaa, voitaisiinko byrokratiaa vähentää niin, että voitaisiin myös kohdistaa näihin henkilöihin työllistäviä toimia. Sitten jäsenvaltiot eivät halua siirtää toimivaltuuksia. Euroopan komissiolla on aika vähän mahdollisuuksia puuttua näihin kysymyksiin voidaan ainoastaan käyttää avointa koordinointia. Mutta se, mitä komissio voisi tehdä, on, että se valvoisi paremmin ja arvioisi tilannetta paremmin, koska Eurostatin tilastot eivät ole riittäviä. Aikooko komissio valvoa paremmin tuloksia, mitä työllisyyslukuihin tulee? Kiitos. Kiitos kyllä toki kiinnitämme huomiota myös tällaisiin ryhmiin ja jotkut ryhmät ovat haavoittuvampia kuin toiset ja tähän täytyy kiinnittää huomiota ja näin myös tehdään. Ja raporteissa ja maakohtaisissa suosituksissa jäsenvaltioita pyydetään kantamaan enemmän huolta haavoittuvista ryhmistä. Tässä on eroja joidenkin maiden välillä, mutta kuitenkin. No, mitä rahastoihin tulee ja niiden käytön yksinkertaistamiseen, tähän me pyrimme. Me yritämme käyttää yksinkertaisempaa menettelytapaa, mutta jäsenvaltioiden kanssa toki täytyy sitten keskustella myös tästä. Ja sitten mitä tilastoihin tulee, Yleisesti ottaen voi sanoa, kun puhutaan tilastoista, niin olemme pyytäneet Eurostatilta tietoja, jotta me voisimme arvioida jäsenvaltioiden sosiaalista tilannetta. Tätä kautta me saamme sitten tietoja nopeammin ja sitten niitä on helpompi vertailla keskenään. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Mata. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin kovasti ja täytyy sanoa, että teillä on hyvin selkeä näköinen näkymä. Nuorisotyöttömyys, työpaikkojen luominen ja kaikki nämä muut tilanteet, mutta aivan varmasti ongelmana on se, että näissä mitä sanoitte, tässä äh, halutaan edelleen hoitaa äh, seurauksia, mutta ne äh, ovatko syyt tunnetut? Ne ovat tunnetut ja kyse on globalisaatiosta, ähm, myös maahanmuuttovirroista, joita enää hallita, ja myös koulutustasot ovat laskeneet. Ja kysymykseni on seuraava minkä tähden te ette loppujen lopuksi halua puuttua varsinaisiin syihin? Madam Tyson. Mevrouw Tyson. Ähm, äh, ik ben het niet eens met de analyse die... En ole samaa mieltä analyysin kanssa. Kyllä me puutumme syihin. Yhteiskunta muuttuu, teknologia muuttuu. Meillä on ikään kuin siirtymä järjestelmä, joka aiheuttaa ongelmia, mutta ei tämä nyt kuitenkaan näin toimi. Meidän täytyy vastata haasteisiin ja Eurooppa on tässä myös järjestäytynyt. Ja tämähän on yksi myös syystä, miksi Euroopan unioni on syntynyt, koska jos jäsenvaltiot eivät enää pysty toimimaan yksin, niin toimitaan yhdessä ja tätä kautta olemme vahvempia. Ja meidän täytyy pitää kiinni arvoistamme ja että me pystymme myös itse vaikuttamaan siihen, miten me elämme, elämme yhteiskunnassa ja työskentelemme. Ja tämä on tärkeää että me voimme toimia yhdessä, jos jäsenvaltiot eivät enää voi toimia yksin, ja tätä kautta voimme suojella ihmisiä. Thank you, Madam Kiitoksia, Arva ja kiitoksia, herra Tomrovski. Näin kaikilla puhuja luettelossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä teille, ja saimme kuulla teidän vastauksianne, ja ne ovat lyhyitä ja selkeitä, ja pyydämme teitä uudestaan taas piakkoin tänne paikan päälle, koska meillä on uusia kysymyksiä esittävänä. Kiitoksia. Jatketaan sitten äänestyksillä. Kahden minuutin tauko ja sitten katsokaa, että teillä on oikeat asiakirjat edessänne. Ja kahden minuutin päästä aloitetaan äänestys. have your voting card? Onko teillä äänestyskortit valmiina? Me jatkamme. Kohta 10 esityslistalla resurssitehokkuus siirtyminen kohti kiertotaloutta. lausuntoluonnos ja tarkistukset. Jos olette valmiita, niin aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Onko se nyt todellakin tarkistus 10? Hyvä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää Saattaa olla hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Ai se raukeakin. Tarkistus 7 Tarkistus 57 puolesta vastaan. Eli todellakin ensin tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta. Se raukeaa. Tarkistus 67. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos muunnettuna nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Fantastista. Fantastista. <laughs> Then we go. Sitten seuraavaksi 11, kohta 11, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta tehdyt vuosikertomukset tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän on kyseessä. Äänestys alkaa. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olkaa hyvä. I think we should vote on. Meidän pitäisi 14 kyllä mielestäni äänestää. Amendment 12 and 13. 12 ja 13 jopa kumppanista hyväksyttiin, niin We have to repeat amendment 15. 15 uudestaan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaan 15 vielä. Äänestys on avattu edelleenkin. Nyt äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 23-24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Tarkistus 31. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 32. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 45, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 46, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 47 raukeaa kompromissi G siis. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 54 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 55 puolesta, vastaan, tyhjä, tarkistetaan tuo vielä. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja näette tuloksen. Ja sitten äänestämme koko laustoluonnoksesta muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on vielä käynnissä. Me äänestämme luonnoksesta kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan muutettuna. Oletko kaikki äänestäneet? Tämä pitää tulla kaksi ääntä enemmän. Se on hyväksytty. Hyvä. Sitten seuraavaksi Siirrymmekin jäsenneltyyn vuoropuheluun. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Ja jatkuu. Ja nyt se päättyy. Kyllä, taas tasapeli. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Ja se jatkuu. Mutta nyt se päättyy. <laughs> yes. Uh, it's good that... On hyvä, että tarkistamme. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa. Tarkistus 12 on vedetty pois Tarkistus 13 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Eli tarkistus 13. Äänestys alkaa ja se on jo päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Se raukeaa. Pahoittelen. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan se on yhteen sopiva, mutta tarkistetaan. Tarkistus 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23, se raukeaa. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 24. Äänestys alkaa. Ja jatkuu. Ja nyt se päättyy. Ja se on hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, se on hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 27. Katsotaan mitä lopuksi tapahtuu. Yksi ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 28. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EPPltä suullinen tarkistus. Meillä on sopimus tästä suullisesta tarkistuksesta. Minä haluaisin vain poistaa sanan directive ja sen tilalle ehdotan sanaa measures, toimenpiteet. You heard replace the word. Eli direktiivi sana korvataan toimenpide sanalla. Directive korvataan measures sanalla. Hyväksytäänkö tämä? Entäs S- ja D-koordinaattori? Joten äänestämme tarkistuksesta 30. Niinkö? Kyllä suullinen tarkistus mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, se on hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 32. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. ja se on hylätty. Ja nyt nimenhuuto äänestyksenä työllisyysvaliokunnan kanta jäsenneltyyn vuoropuheluun. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta ja 8 vastaan. Oliko tässä kaikki? Siinä kaikki. Muistakaa nyt, että me aloitamme kello 14. Jotkut ovat erittäin tyytyväisiä, koska se tarkoittaa, että meidän ei tarvitse saada sydänkohtausta, kun yritämme ehtiä lennoillemme ja juniimme. Mutta olkaa sitten täällä kello 14, että en ole täällä aivan yksin vieraiden kanssa. Et kiitoksia tuostanne.